esityslistan viimeinen aihe. PK-yritysten tukikertoimen uudelleen tarkastelu, suulliset kysymykset. Meillä on viisi henkilöä näiden korona herra Tajani aloittaa. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Tämän suullisen kysymyksen tarkoituksena on antaa panos PK-yritysten tukikertoimen uudelleen tarkasteluun ja erityisesti katsoa, miten se on vaikuttanut PK-yrityksiin. PK-yritykset ovat taloutemme moottori ja ne tuottavat 55 no, prosenttia suunnilleen BKT tavoitteestamme ja yli 80 miljoonaa kansalaista työskentelee pk-yrityksissä ja siksi niitä on tuettava rahoituksella niin, että ne voivat kansainvälistyä ja investoida uusiin hankkeisiin ja sitten palkata lisää työntekijöitä. Euroopan keskuspankin rahapolitiikassa Tämä pitää myös huomioida. Ja nyt täytyy reaalitaloutta tukea, ja näitä pk-yrityksiä, näitä toimia ei voida millään muullakaan korvata. Ja eilen kuulin, kuinka IMF e, sanoi, että Euroopassa talouden paikallaan polkeminen vaikuttaa myös tähän tukikertoimeen. Ja nyt tarvitaankin joustavuutta, mutta toisaalta myös sitovia sääntöjä. Tällaisen tukikertoimen ansiosta pankkilainat ovat nousseet pk-yrityksille noin 2 prosenttia, kun taas 7 prosentilla kasvoi antolainaus suurille yrityksille. Ja nyt kun vuoden lopussa tätä kerrointa uudelleen tarkastellaan, niin sitä pitäisi vahvistaa ja pitäisi todellakin vahvistaa sitä myöskin yli puolentoista miljoonan euron lainoihin, joten sitä kynnysarvoa siis pitäisi nostaa. Tällä tavalla se voisi auttaa ja jatkan jatkossakin tuen komission ja sen Hillin työtä myös kansainvälisellä näyttämöllä. Thank you. Our next... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Ferreira. Onkohan, lieneköhän hän salissa, ei täällä olla. E, e, edustaja Lopes sitten kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Buenas noches y gracias, presidenta. Hyvää iltaa, kiitos puhemies. Minun maani esimerkiksi on joutunut siihen tilanteeseen, että kansa on joutunut kärsimään näistä mm, taloudellisista intresseistä liikaa ja tällainen sosiaalinen verkosto on pitkälti pirstaloitunut ja taloudellinen verkosto varsinkin ja pk-yritykset ja varsinkin mikroyritykset ovat kovasti kärsineet tästä. Myöskin sosiaalikassat ovat lähestulkoon kaikonneet ja pankit romahtaneet. Tämä liittyy valtavaan spekulointiin, jota maassani hoidetaan hoidettiin. Näin pankkiunionia olisi kovasti kaivattukin. PK-yritykset kuitenkin ovat merkittäviä paikallisen työllisyyden kannalta ja niitä ei välttämättä kiinnosta tällaiset uudet pankkijärjestelmät. PK-yritykset tarvitsevat tietenkin lainoja, mutta jos niiden täytyy hakea niitä tämän tyyppisiltä pankeilta, niin ne edelleenkin ajautuvat valtavan suureen riskiin ja vaaraan. Ja taloudellinen heilahtelevaisuus ja työntekijöiden oikeudet näin ovat vaarassa. Palkat ovat laskeneet val- valtavasti ja yritysten toimintaympäristö heikentynyt. Ja tämä nyt näyttäisi olevan jälleen uusi kilpailukyvyn isku ja PK-yritysten tilanteen parantaminen ja työolosuhteiden parantaminen voi johtaa meidät siihen, että tuotetaan myös parempia tuotteita ja näin voidaan parantaa kilpailukykyä. Jos Euroopan pankkiviranomainen on nyt jo sanonut, ettei tämä, tällä uudella tukikertoimella päästä puusta pitkälle, niin eikö tässä täytyisi ryhtyä toisen tyyppisiin toimiin, koska nyt me olemme jumiutuneet tämän talouden täysin, talous ei edisty yhtään sen enempää ja nyt tämä kurinpitopolitiikka on ajanut meidät tällaiseen täydelliseen stagnaation tilaan. Me tarvitsemme uudistuksia, me tarvitsemme myös liitoja, mm, liittoutumaa suurta, suurta pääomaa vastaan, joka on meidän suurin vihollisemme. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Kommissar. Bei der Verabschiedung der CRD... Ki, ki, kiitoksia Äh, herra, herra puhemies. Nyt me olemme äh, äh, todenneet neuvoston suuntaan, että, että PK-sektorilla aivan liian vähän omaa pääomaa käytössään. Ja tässä että meidän valiokunnassa on todettu, että näistä uusissa jäsenvaltioissa eivät ole ollenkaan kypsiä näiden rahoitussuunnitelmien puitteissa toimimaan ja miten me me sitten voisimme tässä tehdä. Minun mielestäni tällä oman, oman pääoman puute PK-sektorilla on ehdottomasti äh, seikka, joka pitää korjata niin, että äh, PK-sektorin tulevaisuus varmistuu, ettei tekee, äh, tekee, näitä rahoitusvaikeuksia vaikeuksia, vaikeuksia olisi muuallakin kuin tuolla reuna-alueilla. Moni, monin paikoin pienten ja keskisuurten yritysten pyörittäjien on vaikea löytää rahoitusta. Sen vuoksi pitäisi se ottaa, otetaan huomioon, että yli 99 prosenttia kaikista yrityksistä lukeutuu pienyrityksiin tai keskisuuriin yrityksiin, on tietenkin sietämätöntä, että se on retuperällä täytyy tietenkään voida olettaa sitä, sallia sitä, että pienet pienyritykset jatkuvasti täällä jäävät kaikkien pääomavirtojen ulkopuolelle. Liberaali demokratian puolesta totean, että me haluaisimme tällaiset rajat ylittävän ja puolueen rajat ylittävän ratkaisun, joka edesauttaa pientä ja keskisuurta teollisuutta esimerkiksi Frankfurtista valistui mielenkiintoinen selvitys, jossa todetaan myöskin, myöskin pienet keskustelut. Pankit ovat vaikeuksissa rahoittaessaan tällä tavalla kuitenkin pohjimmaisen tarkoituksena on työpaikkojen säilyttäminen pienellä PK-sektorilla tietenkin. Edustaja Swinburne. Thank you, Madam Chairman. Kiitos puhemies. Euroopan ja omankin vaalipiirini PK-yritykset ovat hyvin sinnitelleet talouskriisin ajan, mutta nyt ne tarvitsevat pääomaa toimijaakseen. Ja nyt rahoituskriisin jälkimainingoissa äh, vakavaraisuusvaatimuksia tiukennettiin ja yrityksiä siirtyi ulkomaille – nyt täytyy ajatella reaalitaloutta ja PK-yritysten tukikertoimen tarkoituksena oli kannustaa pankkeja lainaamaan rahaa PK-yrityksille, mutta kuormitus on ollut niille liian suuri ja siksi tätä ei ole riittävän hyvin täytäntöön pantu. Pankkilainaus on todella paljon vähentynyt vuodesta 2008 vuodesta 2013-2014 vuoteen. Ja jo kuitenkin isojen konsernien lainaus on jo saavuttanut e-, kriisiä edeltävän tason. En kuitenkaan usko, että tätä tukikertointa olisi reilua tarkastella erillisesti pitäisi myös lisätä pk-yritysten keskuudessa luottamusta ja sekin pitäisi ottaa tässä huomioon. Ajattelen omaa vaalipiirini ja Englannin pankkia ja 77 prosenttia suunnilleen pk-yrityksistä, jotka hakivat lainaa, myös saivat ne viime vuonna. Ja nyt pääomaa annettiin myös vaali- pyydetyllä tasolla Voisiko kuitenkin komissio selittää, että miksi ei katsota laajemmin pk-yritysten luottamusta tukikertoimen yhteydessä. Kiitos. No niin, kiitoksia. Sitten komission sen Haan. Voitteko ystävällisesti vastata näihin kysymyksiin? Uh, Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat, komissio tietää miten merkittävä tämä asia on PK-yritysten kannalta. PK-yritykset osallistuvat talouden kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Ja komissio on ottanutkin niin pk-yritysten tarpeet huomioon. Niillä on rakenteellisia ongelmia kuitenkin edessään, niin kuin täällä on usean otteeseen sanottu, ja ne riippuvat pankkilainoilta, kuin suuret yritykset voivat toimia toisella tavalla, kun ne pääsevät myös pääomamarkkinoille kun joutuu olemaan riippuvainen pankkilainoista, niin silloin pk-yritykset joutuvat haavoittuvampaan asemaan ja ovat riippuvaisempia taloudellisista sykleistä. Suuria vaikeuksia on ollut tuon kriisin jälkeen saada pankkilainaa ja muunissa jäsenvaltioissa on ajauduttu valtaviin ongelmiin ja nyt parlamentti on kiinnittänyt näihin huomiota. Tuo pääomavaatimus on otettu tähän uuteen direktiiviin mukaan ja on haluttu myös riskisensitiivisyyteen kiinnittää huomiota ja myös pääomavaatimusten pääomavaatimusasetuksessa kiinnittää huomiota pk-yritysten lainansaantiin. Ja teidän ansiostanne ja komission ponnistelujen ansiosta olemme saaneet tämän myös Baselin komiteaan keskusteltavaksi, kun siellä mietitään pääomamahdollisuuksia ja lainamahdollisuuksia PK-yrityksille. Komissio on paraikaa arvioimassa tuota pääomavaatimusasetusten uudelleen tarkastelua. Tämä vaikutusten arviointi julkaistaan tämän vuoden loppuun mennessä ja siinä tutkaillaan sitten PK-yritysten anto, lainaunsaantomahdollisuuksia ja luotojärjestelmää. Haluan myös tarkastaa sen, onko onko PK-yritysten tukikerroin oikealla tasolla ja vastaako se myös sitten tuota lainan kokoa. Me olemme kuulleet monia tietolähteitä ja me olemme myös järjestäneet kuulemistilaisuuden ja vaikutusten arvioinnin olemme viime vuoden syyskuussa toteut- siihen ryhtyneet. Ja me PK-yritysten pelko yrityksiä on tutkittu ja on saatu komission arvokasta tietoa siitä, miten voimme poliittisia suosituksia laatia. Pankkilainojen ei pitäisi olla ainoina, ainoana tekijä pk-yritysten rahoituksen saannissa. Rahoituslähteitä täytyisi monimuotoistaa ja tätä pitäisi tarkemmin miettiä. Tämä on juuri niistä, yksi niistä tavoitteista, joita meillä on pääoma mm, markkinaa hankkeessa, jolla pyritään korjaamaan Euroopan unionin taloutta. Uh, Kiitos komissaari. Sitten seuraavaksi herra Salba. President. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät jäsenet Tervetuloa tänne komission jäsenelle ja kiitokset tästä puheenvuorosta. Olen samaa mieltä monestakin asiasta. PK-yritykset ovat kasvun ytimessä unionissa ja sen pitäisi olla myös tämän talon poliittisen keskustelun ytimessä. Kiitokset Tajanille ja hänen kumppaneilleen valtavasta työstä myös silloin, kun toimitte komissiossa ja PK-yritysten eteen. Hyvin monet, moniin aloitteisiin ystäväni Antonio tuolloin ryhtyi ja näin PK-yritykset ovat paremmassa jamassa nyt kuin muutama vuosi sitten. E, Tajanikin kiinnitti huomiota keskuspankki, Euroopan keskuspankkiin. Se ei ole mikään ainoa ratkaisu, vaan ainoa, ainoastaan osa ratkaisusta, kun mietitään, miten PK-yrityksiä voidaan tukea. Täytyy myös päästä pääomien yhtenäismarkkinoihin. Toivon, että tässäkin, kun nyt on tulossa näitä lainsäädäntöpakkeja, paketteja, niin niitä voitaisiin sitten tukea. Ja minä saankin olla yhden paketin esittelijänä. Toivon, että lainsäädäntö saadaan nyt kokonaisuudessaan hyväksyttyä, jotta voimme täysin lainsäädäntövaroin tukea PK-yrityksiä. PK-yritykset tukevat työllisyyttä ja kasvua ja tähän erityisesti toivon tukeanne. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitos tästä. Sitten herra Kotieri. Kiitos puhemies. Kiitän komission jäsen Haania hänen sanoistaan, kuten myös komission jäsen Hilliä kirjallisesta vastauksesta Ekonin usein. Ja minä olen tai Ekonin puolesta esitän selkeän kannan tähän Ekonin valiokunnasta ja Euroopan parlamentista suurin osa jäsenistä on sitä mieltä, että pk-yritysten tukikertoin on sitä on jatkettava ja sitä on myös vahvistettava. Ja on otettava huomioon meidän poliittinen tahtomme, joka on voimakas ja jonka mukaisesti sitten Euroopan pankkiviranomaisen lausuntoa tarkastelemme. Ehkä täytyy myös jotenkin muuttaa tätä vakavaraisuuspolitiikkaa pk-yritysten suhteen. Nyt tämä aloite on tehty ja me selvästi sanotte, että tukikerrointa on jatkettava ja vahvistettava ja myös tiettyjä asioita voitaisiin myös jättää pois. Ei ole ihan varma, onko 1,5 sopiva kynnysarvo. Ehkä sitä voitaisiin myös nostaa. Euroopan parlamentin kanta on selvä ja me olemme iloisia komission aloitteesta ja me jatkamme myös työtämme tällä alalla. Kiitos. Herra Viekas, puolitoista minuuttia. Niin, eh, PK-sektorihan on Euroopan talouden tukijalka. Ovat tätä nykyään kuitenkin suurissa vaikeuksissa kriisin ansiosta, mutta aivan erityisen eh, vaikea eh, niiden saada luottoa, luottoa esimerkiksi palkkojen maksamiseen huolimatta niistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on auttaa heitä 2020 kosme nämä, tämäkin aloite. Siinä miljardeja euroja on talouteen syydetty, mutta eivät ne kuitenkaan päädy perille niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Mikä sitten on tässä ongelman ytimessä? No sikäli, mikä, mitä meihin tulee, meillä on tällainen noidan, noidan kehä, että näiden säästötoimien suitsimisessa, paitsi meillä on sellaista pankkilainsäädäntöä, joka ei todellakaan suosi eh, pieniä ja keskisuuria yrittäjiä. Ainoastaan asianmukaisella rahoituspolitiikalla eh, saamme sitten asianomaista eh, ryhtiä tähän toimintaan. Rahoitusjärjestelmän pitää uusia perin pohjan myöten, muuten ei siitä tule mitään. Kiitos edustaja Parker. Kiitos puhemies. Yksi tärkeimmistä esteistä pk-yrityksille on varainsaanti, lainansaanti. Se on tietysti varmasti totta, mutta pk-yritykset EU-ssa joutuvat kärsimään muistakin säännöistä on niin paljon erilaisia sääntöjä Euroopan unionissa, jotka täytyy täyttää, Jos kaikki unionisäännöt ja asetukset ottaa huomioon, niin siitä tulee valtava paketti, valtava pino erinäisiä vaatimuksia, jotka painostavat yrityksiä ja työntekijöitä. Ei ole mikään hämmästyttävä asia, että brittiyrityksetkin ovat tässä aivan haukkomassa henkeään ja, ja kun pk-yrityksenkin täytyy näitä sääntöjä noudattaa. Ei ole mikään ihme, että halutaan lähteä Euroopan unionista. 24. kesäkuuta tästä sitten äänestetään Britanniassa ja erityisesti tässä on kyse juuri siitä, että pk-yritykset joutuvat tukehtumaan tähän valtavaan yri- säännöstömäärään. Herra Piper, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Ehm, kyllä varmaan Briteilläkin tuo talous paremmin pyörii, jos te jäätte tänne unionin hoteisiin. Niin no, mitä tulee tähän talous- ja finanssikriisiin, se tietysti herätti maailmanlaajuista maailmallisen huomion, huomion koko, koko tähän rahoitusmarkkinoille. Siellä juuri pienellä keskisuuri sektorilla nimenomaan tämä paine tuntui kaikkein pahiten eh, perheyritykset, pienet yritykset, niiden eh, eh, pyörittäjät, omistajat sitten identifioituvat alueisiin, sen kulttuurin ja työvoimaan E, se on, on aivan sel, se, se, selkeä, että nimenomaan tämä korjauskerron on aivan tar- välttämätön näiden riskialtteiden olosuhteiden vallitessa, jos ajatellaan e, riski- ja konjunktuuri- ja suhdanne e, alttiille taloudelle pitää saada nimenomaan riittävät korjauskertoimet näille, näille näiden PK-sektorin rahoituksen turvaamiseksi ja nimenomaan sitten näiden omistajat, omistajien pitäisi saada sitten mahdollisuus esimerkiksi kevennyksiä siihen, miten paljon he ovat omaa pääomansa tähän käyttämään näiden yritysten pyörittämiseen. Nämä investoinnit PK-sektorilla ovat nimenomaan investointeja Euroopan unionin tulevaisuudella. Kiitoksia. Rybikiltä on tarjous sinisestä kortista. Kelpaako? gibt nur wenige abgeordnete aber der kollege rübig gehört dazu wo ich das akzeptiere ja. Eh, enpä monelta hyväksy mutta kyllä. Mikrofoni. Niin, eh, kiittäisin Piperiä eh, puheenvuorostaan. Mä muistan tässä hyvän rahoituksen sokkeli perustuu tietenkin niin yritysten katteisiin eikä niinkään verotukseen. Katsotteko, että, että tämänkin tulisi kansallisvaltiossa näytellä merkittävää roolia? Toki verotuskysymykset kysy- sen ovat, sellat, ovat tietenkin sen mukaan määrätyviä, minkälaisen tuloksen yritystä aikaan saa. Meillä on tietenkin tässä aika vääristynyt asenne tähän noin kokonaisuudessaan, jos yritysmaailma ajatellaan, että varmaan olisi hyvä komissionkin äh, muista, jos otetaan äh, käsittelyn uudet ALV-säännöt esimerkiksi ja muut äh, veropohjaan käsittelevät säännökset, siinä otettaisiin erityisen tarkkailun sitten PK-sektori, niin kuin me täällä EPPssä olemme sinnikkäästi vaatineet. Kiitoksia. Sitten menettelyyn on puheenjohtaja Helning <clears throat> imm urile reprezintă. pk yritykset ovat euroopan talouden selkäranka ja pääongelma pk yrityksille tietysti on lainan saanti kriisistä nämä ovat kärsineet kovasti. Millä tavalla pankit mukamas sitten rahoittaisivat innokkaasti uusia yrityksiä, joilla ei ole kovinkaan paljon kokemusta? Miten voisi sitten rajat ylittävästi lainoja hakea? Millä tavalla pk-yrityksiä oikeastaan voisi tukea Euroopan unionissa? Meidän täytyisi tarjota pk-yrityksille helpompia mahdollisuuksia toimia. Riskiarviointi tietysti on merkittävää, mutta tällaisenään pk-yritysten tilanne ei ryhdy paranemaan eikä myöskään startup-yrityksiä saada enempää ollenkaan. Ja 75 miljoonaa unionin kansalaista pk-yritykset kuitenkin työtä, työ, työllistävät ja heidän palkansaannistaankin on nyt kyse. Kiitos, herra Kiitos, puhemies PK-yritykset tuottavat 55 prosenttia koko Euroopan BKTstä. Niiden rahoitus riippuu suureksi osin pankeista ja tätä koskeva asetus tai oikeastaan paremminkin pääomavaatimuksia koskeva asetus sisältää joitakin poikkeuksia PK-yrityksille. Joka tapauksessa tämä kaikki vaikuttaa ennakoimattomalla tavalla pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksiin. Kreikassa 18 prosenttia yrityksistä hakee lainaa pankeilta ja Troika, hyvä komission jäsen Aan, vaatii, että Kreikassa asetetaan huutokauppaan sellaiset lainarahat, joita ei ole käytetty. Ja nyt jotkut voisivat ostaa kaikki nämä velat ja erityisesti PK-alalla. Aiotteko seurata tätä aggressiivista politiikkaa? Me haluamme tähän vastauksen. Thank you. Commissioner Hahn. Kiitoksia sitten komissaari äh, äh, Haan. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat, ne harvat, jotka vielä paikalla olette. Kiitokset äh, lämpimästi tästä innostuneesta keskustelusta. Tietenkin tämä on myöhäinen hetki asioita käsitellä. Mehän näemme, että PK-sektori on meidän taloutemme peruskeve. Meillä on 120 miljoonaa työtöntä, 20 miljoonaa työtöntä ja 20 miljoonaa pk-yritystä. Jos jokainen pk-yritys yhden näistä palkkaisi, työttömyysongelma ratkaista, ratkaisi sillä. Minun mielestäni noin tuhatta äh, työpaikkaa äh, hyvin helposti. Ne on teoreettisesti saavutettavissa. Ne voin vain vakuuttaa teille, että, että komissio kyllä äh, hyvinkin tomerasti seuraa PK-sektorin kehitystä Euroopassa ja vakuutan, että että me pyrimme luomaan se hyvät toimintayritykset näille, tälle sektorille, eikä, emmekä päinvastoin niin, että teollisuus ja sarka voi sitten kehittyä suotuisasti erilaisia aloitteita tietenkin tarvitaan tämänkin tukemiseen, jotta saadaan työpaikat tuetuksi, niin tarvitaan tietenkin myöskin elinvoimainen elinkeinoelämä laajemminkin PK-sektori ah, tietenkään huomioimatta. Kiitoksia herra komission jäsen tästä. Niin, herra, herra Maras, e, e, kiitoksia. Te olette tästä, anteeksi nyt herra Marajassa Teidän mikrofonin eka ei ole päällä, niin, niin voisitte kunnioittaa komissaari. Hän, hänellä ole tällaisia kysymyksiä välttämättä. Hän ei ollut tällä, väkisin vastaamaan tällaisiin kysymyksiin komissio. Jos ette halua vastata, niin ei teidän toki tarvitsekaan. Niin, kiitoksia. Olin tässä aikeissa